el señor presidente. Buenos días, colegas. Hyvää huomenta, kollegat. Avaamme istunnon. Ja ensin tiedotan teille, että kollega Pirilo on pyytänyt minuutin työjärjestyspuheenvuoroa. Olkaa hyvä.